myös mukana eh, eh, G20 ja G8 kokousten esityslistalla. Kiitos. Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys tästä päätösesityksestä toimitetaan huomenna puolelta päivän. Sitten seuraava kohta esityslistalla ja tämä onkin nyt ensimmäinen miespuolinen esittelijä tämän illan istunnossa. Ja esittelijä on siis Papas Tamkos ja mietinnön aiheena on maatalous ja kansainvälinen kauppa. Esittelijä saa neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aikana, jolloin EU pohti yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta, maatalouspolitiikan ja ulkopolitiikan välinen linkki on äärimmäisen tärkeä. EUn maatalousala haluaa tietenkin vaikuttaa julkishyödykkeiden tuotantoon ja täyttää normit esimerkiksi ympäristönsuojelun ja eläinsuojelun alalla. Ja siksi on loogista että tuonnin mittatikku on samanlainen. VTO-neuvotteluissa tilanne on kuitenkin se, että EU on edelleen puolustuskannalla maatalouskysymyksissä. Ja tiettyjä käsityksiä täytyy muuttaa päinvastoin kuin monet muut tärkeät kilpakumppanimme, me olemme vähentäneet tiettyjä tukia, vientitukia ja olemme saaneet tästä kilpailuhaittaa. Ja kilpailijamme käyttävät edelleen monenlaisia vientikannustimia hyväkseen. EU on maailmassa suurin maataloustuotteiden tuoja kehitysmaista ja EUlla EU on tehnyt varsin avokätisen tarjouksen maatalousneuvotteluissa, mutta tähän asti mikään taho ei ole reagoinut vastaavalla tavalla. Ei kehitysmaissa eikä nousevissa talouksissa. Ja samanaikaisesti komissio käy nyt kahdenvälisiä tai alueellisia neuvotteluita tärkeiden kauppakumppaneiden kanssa. Ja yksittäiset maatalouden myönnytykset vaikuttavat tietenkin koko maatalouteen. Ja neuvottelut jatkuvat edelleen ja me tunnemme huolta. Ja hyvä komission jäsen Damanakis, pyydämme, että komissio huolehtii siitä, että maatalouden moninaisuus ja moninainen luonne säilytetään. Sillä on äärimmäisen tärkeä rooli EUn kansantaloudessa ja ihmisten ravitsemisessa. Maatalous tuotteiden pääsyyn täytyy kiinnittää huomiota ja olisi tärkeää järjestää vaikutusten arviointi seurauksista ja mahdollisista toimista tämän jälkeen. EU tulee tulla pois puolustuskannalta. Sen täytyy pyrkiä toimiin sen täytyy pystyä äh, siihen, että sen maantieteellisiä merkintöjä kunnioitetaan paremmin ja että VTO ja muiden sopimusten puitteissa päästään eteenpäin, koska maatalous ei ole pelkästään taloudellista toimintaa. Maatalous tuottaa hyödykkeitä, jotka ovat yhteiskunnalle äärimmäisen tärkeitä, eikä tuotanto ole mahdollista pelkästään markkinatalouden keinoin. Ja suuri haaste piilee siinä, että kaupalliset ja ei-kaupalliset haasteet voidaan yhdistää keskenään. Ja hyvät kollegat, on tärkeää, että GATin kauppapoliittiset komponentit otetaan huomioon. Kauppapolitiikan ja maatalouspolitiikan välinen linkki täytyy saada entistä paremmin näkyviin. EU-ssa. Ulkoisista näkemyksistä ympäristössä pitää päästä kohti sisäisiä näkökohtia. Ja EUn sisäiset ja ulkoiset intressit pitää yhdistää sekä kahdenvälisesti että monenvälisesti. Kiitoksia. Me emme laittaneet kello ihan aluksi, käyntiin ja saitte nyt kaikkein pisimmät neljä minuuttia tässä istunnossa, mutta no, joka tapauksessa nyt tähän aikaan kaikenlaista voi sattua. Sitten puhujalista on pitkä ja ensimmäisen puheenvuoron yhden minuutin saa McGuinness. Thank you, President. Um, Kiitoksia puhemies on ihan hyvä, että nyt kun keskustelemme tästä tärkeästä mietinnöstä ja haluaisin kiittää esittelijää. Nyt komission edustuston Dublinissa on maanviljelijöiden mielenosoitus. He eivät sen koko yöksi. Tämä osoittaa, kuinka paljon turhautuneisuutta on valiokunnassamme ja maanviljelijöiden keskuudessa, kun mietitään Euroopan kauppapolitiikan ja elintarvikepolitiikan epäjohdonmukaisuutta ja siksi sanamuoto on mietityssä vahva. Jotkut pitävät sanamuotoa liiakin vahvana, mutta mielestäni se heijastelee tätä turhautuneisuutta. Ja Irlannin nauta alan kannalta tämä on erittäin tuhoisaa ympäristömme kannalta. Ja sitten vielä ilmastonmuutoksesta. Brasilian nauta Tähän käytetään neljä kertaa enemmän hiilidioksidia kuin Irlannin, eli lukekaa mietintö. Kiitoksia, teiltä loppui puheenvuoro ja sitten seuraavan puheenvuoron saa Pirillo. Kiitos puhemies. Euroopalle on välttämätöntä taata oikea tasapaino tarpeiden välillä ja sen välillä, että maatalous jäsenvaltiossa toimii, sekä sen välillä, että voidaan tehostaa kansainvälistä kauppapolitiikkaa. Tällä politiikalla täytyy pyrkiä dynaamisiin toimiin globaaleilla markkinoilla, mutta jos toimitaan väärin, tästä olisi haittaa maatalouden alalle EU:ssa. Ja tästä taas ei olisi haittaa pelkästään taloudelle, työllisyys vähenisi ja tämä myös saattaisi riskialtteiksi kaiken kehityksen maaseutualueellamme. Meidän täytyy toimia kauppa sopimuksen kolmansien maiden kanssa. Meidän täytyy painostaa laatustandardeihin, kiinnittää huomiota ihmisten ja eläinten hyvinvointiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Kiitoksia seuraavaksi Ferreira. Kiitos puhemies. Tämä mietintö eh, antaa monia esimerkkejä tämä li, eh, maailmankaupan liberalisoinnin tuhoista vaikutuksista maatalouteen. Maatalous maahanmuutota on käytetty muihin intresseihin, erityisesti suuren, suurten konsernien ja palvelujen tarjoajien etuihin Euroopassa näissä VTO-neuvotteluissa. Mutta meidän täytyy nyt sitten te, tehdä tästä johtopäätökset. Maailmankauppaan täytyy keskittyä ää, täydentävyyteen eikä pelkästään kilpailuun ää, tuottajamaiden ja tarjoajien ää, tasolla. Meidän täytyy myös turvata taata elintarviketurvallisuus näissä maissa. Meidän täytyy myös suunnitella, eikä Äh, vaan jät- ajautua anarkistiseen maailmankauppaan. Ja tämä on välttämätöntä. Kiitoksia Ferreira. Sitten seuraavan puheenvuoron saa Dodds. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia puhemies. Kuten monet kollegat, ja haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä, haluaisin keskittyä Mercosur-neuvotteluihin, koska meillä Pohjois-Iranissa ne saattavat tuhota erityisesti karja-alaa. Ja perjantaina tapasin teollisuuden edustajia pohjois ja maatalousala on 16 prosenttia bruttokansantuotteesta pohjois ja siihen liittyy kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Se on kestänyt taantuman, se on kasvanut vaikeina, vaikeimpinakin aikoina. Ja tulevaisuutta silmällä pitäen se voi olla kulmakivi dynaamiselle taloudelle ja yksityisen alan laajentumiselle. Kaupan vapauttaminen, erityisesti Mercosur-neuvottelut, vaarantavat tämän ja näin ovat myöskin kymmenet tuhannet työpaikat omalla vaalipiirilläni vaarassa. Kiitoksia. Sitten Sean Kelly. Kiitoksia. Niin kuin kollegani, minäkin olen huolissani siitä, että maataloussektori on uhrattu teollisuuden etujen alttarille, sen täytyy, se täytyy pysäyttää. Äh, tämä, tämä Merkosuurin neuvottelut on käyty liian nopeasti konsultoimatta parlamenttia ja voidaan puhua kompensaatioista, mutta ei voida kompensoida yhteiskuntaa sen jäsenten menetyksistä, erityisesti maatalousteollisuudessa, koska se vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnassa, erityisesti maaseudulla. Niinpä me olemme hyvin huolissamme ja koko standardisointi ja tuotanto ulkomailla äh, vis Eurooppa, se täytyy ottaa huomioon, mutta päivän päätteeksi Euroopan unionin päävelvollisuus on suojella omaa väkeään, omaa maatalouttaan täällä Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Tarabella. Minä aluksi haluaisin onnitella esittelijää hyvästä mietinnöstä. Hän muistuttaa kriteereistä, joita pitää muistaa kohtaa neuvotteluissa ja hän korostaa, että ei-kaupalliset seikat on otettava paremmin mukaan neuvotteluihin. Emme voi hyväksyä myöskään sitä, että kasvattajamme noudattavat hyvin tiukkoja sääntöjä, kuten äsken tuli esille, kun ajatellaan hygieniaa, kestävää kehitystä tai eläinten hyvinvointia, niitä ei saa uhrata siis kaupan altarille. Kilpailu on vääristynyttä kolmansien maiden suhteen, jotka tulevat Euroopan markkinoille tuotteiden kanssa, jotka eivät noudata aina EUn sääntöjä. Pyytäisin, että komissio ja parlamentti olisivat valppaampia Mercosur-neuvotteluissa, joka selkeästi vaarantaa eurooppalaisen alan kaiken tuotannon. Tästähän esitelläkin muistutti. Ja tietysti tästä ei markkinoilta saa mitään korvauksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Sikierski. Liberalizacja handlu w ujęciu światowym przynosi wszystkim jego uczestnikom. Choć... Kaupan vapauttaminen globaalilla tasolla tuo etoja monille sidosryhmille tieto, vain tietyssä mitassa. Maatalousmarkkinat on oma tapauksensa, koska sen tuotanto, se tuotanto tapahtuu tietyssä paikassa ja, ja on kysymys siitä, että laadun täytyy vastata tiettyjä standardeja tuotantoprosessissa EU-ssa meillä on kovin korkeat ja vaativat standardit. Se tekee meidän tuotannostamme vähemmän kilpailukykyistä. Ja tämä on meidän tietoinen valintamme, koska me haluamme välittää kuluttajistamme. Ja sen ei pitäisi olla mikään yllätys, että me haluamme odottaa samaa niiltä tuotteilta, joita me tuomme muualta meidän markkinoillemme. Tähän päivään mennessä Euroopan unioni on tehnyt liian pitkälle meneviä myönnytyksiä erityisesti kauppa- ja maataloustuotteiden kohdalla. Ja tästä kärsivät... Kiitoksia. Täältä loppuu puheenvuoro. Täältä loppuu puheenvuoro ja seuraavaksi Tabajin. Muchas gracias. Kedves képviselő... Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Olemme hieman turhautuneita, koska Euroopan unioni ei ole pelkästään suurin elintarvikkeiden tuoja, vaan myös suurin viejä. Ja tämä merkitsee sitä, että me todella hyödymme globaalista kaupasta. Olen kollegoiden kanssa yhtä mieltä siitä, että komissio on tehnyt virheen silloin, kun mandaatti määriteltiin ja kun VTO-neuvotteluissa ei asetettu samoja vaatimuksia kauppakumppaneillemme kuin mistä EUn viljelyiden tulee pitää kiinni. Eli mandaatti määriteltiin väärin ja jos on tehty virhe, silloin mandaatti pitäisi korjata. Tässä pitäisi olla kumppaneillemme samat vaatimukset. Kiitoksia. Ja sitten keskustelun päätteeksi vielä Westlund. Kiitoksia. Kansainvälinen kauppa on tietenkin hyvin tärkeää maailman kehityksen kannalta ja se tietenkin liittyy myös pitkälti meidän maatalouteemme. Kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista on se, mitä tällä hetkellä tapahtuu Egyptissä ja Tunisiassa ja myös Libyassa. Ja hyvin tärkeää on myös se, että me autamme näitä maita avaamaan omat markkinansa niin, että ne pystyvät luomaan omassa maassaan omaa tulevaisuuttaan EUn kauppapolitiikka täytyy sopeuttaa näiden maiden väestön mittapuiden mukaan niin, että, että, että näiden maiden eiden täytyisi lähettää kansalaisiaan pakosalle. Ja kuten sanottu, minun maani silmälasien läpi on Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi komission jäsen Damanaki, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Komissio pitää tätä mietintöä hyvänä ja kiittää esittelijää Papastamkosia ja kummankin valiokunnan eli maatalousvaliokunnan ja kansalaisen kaupan valiokunnan jäseniä siinä, että he ovat yrittäneet käsitellä hyvin monimutkaista aihetta. Erinäisiä suosituksia on tässä mietinnössä ja ne heijastelevat komissionkin tavoitteita. Ja tästähän on jo puhuttu monessa tiedonannossa. Täytyy myöntää, että kaupan vapauttaminen aiheuttaa Euroopan maataloudelle huomattavia haasteita, samoin komissiolle. Mutta kuten parlamentti on jo todennut, on myöskin maatalouden alalla mahdollisuuksia kansainvälisessä kaupassa erinäisissä neuvotteluissa. Meidän täytyy myöskin katsoa laajempia etuja, joita mahdollisesti voi tulla kaupan avautumisesta Euroopan taloudelle kokonaisuutena. Joten kaiken kaikkiaan olisi tärkeää välittää johdonmukainen viesti. Me tarvitsemme viestiä tämänhetkisissä neuvotteluissa, joihin olemme sitoutuneet oli kyse sitten Dohan neuvottelukierroksesta, esimerkiksi afrikkalaisten kumppanien kanssa ja myöskin merkosurmaiden kanssa. Siksi olisi väärin puhua tästä avoimuudesta ainoastaan tilanteena, jossa kaikki Euroopan sidosryhmät häviävät. Meillä on selkeitä maataloudellisia etuja ja kauppasopimukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia jotka liittyvät kumppaniemme myönnytyksiin. Alustavat lukemat vuodelta 2010 osoittavat, että EU netti viejänä maataloustuotteiden osalta se on yli 90 miljardia elintarvikevientiä ja ylijäämä kaupassa on yli 6 miljardia euroa. Tämä trendi selittyy sillä, että EU on strategisesti keskittynyt elintarvikkealalle ja keskittynyt korkealaatuisiin, arvokkaisiin tuotteisiin, joiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti koko ajan. Tietotaitonsa ansiosta EUn ala on vahvassa roolissa maailmanlaajuisilla markkinoilla ja meidän täytyy investoida tähän vielä enemmän. Näin ollen yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen on auttanut meitä vahvistamaan kilpailukykyä maataloussektorilla ja viljelijöitä on autettu sopeutumaan uusiin markkinaolosuhteisiin. Mutta maatalouden monipuolisuus 27 jäsenvaltiossa on otettava täysimittaisesti huomioon. Ja jos EU haluaa taata tulevaisuudessa maataloustuotannon tulevaisuuden tasapainoisella tavalla, meidän täytyy ottaa nämä seikat huomioon. Täytyy myöskin muistaa, että erityisesti arkaluontoisten alojen ei voida odottaa lisäävän jatkuvasti tuotantoa, joka vaikuttaisi kotimaiseen hintakehitykseen ja tuotantoon. Ja kun keskustellaan kahdenvälisistä tai monenvälisistä sopimuksista, jotka vaikuttavat EUn maatalouteen, meidän täytyy siis löytää oikea tasapaino meidän etujemme suhteen maataloudessa. Maatalous ja muut alat, joista neuvotellaan, ovat asioita, joista komission tietoinen. Ja me pyrimme näihin tavoitteisiin läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa. Siksi pyytäisin, että parlamentti auttaa meitä löytämään tämän tasapainon ja lähettämään oikeita viestejä muulle maailmalle. Kiitos. Kiitoksia. Tämän kohdan keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivän. Päätösasma esitys, jonka esittelijä meille on esitellyt Paamas Tamkos. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Viimeinen